hoidettiin asianmukaisesti. Kiitos kuitenkin kysymyksestä. Nyt menemme äänestyksiin. Minulla on tiedonanto, Kirjo, kirjoitettu julkilausuma, jonka ovat esittäneet Ödenberg, Vilmayer, Tremopoulos, Wikström ja Sasaada, joka koskee Famagusten alueen palauttamista oikeutetuille asukkaille on nyt saanut riittävästi allekirjoituksia. Annan puheenvuoron Zazadalle, Olkaa hyvä. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Parlamentin jäsenet. Euroopassa on paikka Euroopan unionin alueella – on paikka Kyproksella, jota piikkilangat ympäröivät. Tuhansia hylättyjä koteja, kouluja, lastentarhoja, kirkkoja, urheilukenttiä, leikkikenttiä siellä on. Kansalaiset unelmoivat sitä päivästä, jolloin he voisivat palata lapsuutensa maisemiin. on hyvin tärkeää, että näillä ihmisillä on kansainvälisen yhteisön tuki ja aivan erityisesti Euroopan parlamentin tuki. Kollegoitteni, itseni ja kirjallisen julkilausuman allekirjoittajien nimissä – kun ajattelemme Famagustan ihmisiä, lapsia, aikuisia, vanhuksia. Haluan kiittää teitä kaikkia heidän nimissään. Tämä teksti varmasti motivoi jäsenvaltioita, YKta, komissiota ja erityisesti Turkin hallitusta tekemään läheisempää yhteistyötä niin, että voitaisiin ryhtyä tässä asiassa lisätoimiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti.